Seguito delle dimissioni dell'onorevole Martin. Sen jälkeen kun Martin Schulz on irtisanoutunut tehtävästään, ilmoitamme, että työjärjestyksen mukaisesti kansalliset viranomaiset saavat tästä tiedon